ja teidän tavoitteen on aivan selkeä. Te pyritte tässä heittämään kommunismin ja fasismin samaan laatikkoon ja tuette tätä liittopäivien punaiset liput todistavat tästä ja nyt tämä johtaa, me mm, nähdään mitä fasismi on saanut aikaiseksi, mitä sen tekee Puolassa, Baltian maissa, jossa kommunisteja jahdataan ja saamme kuulla tukea Euroopan unionilta ja saamme nähdä myös kampanjat, jossa historian uudelleenkirjoittamiskampanjoita rahoitetaan uudelleen, koko järjestelmää vesitetään. Me saamme nähdä, miten terveydenhuoltoon ja koulutuksen kaikki tämä vaikuttaa Kapitalismi Euroopan unionissa ei ole mikään yksisuuntainen katu, vaan meidän täytyy puolustaa sosiaalista Eurooppaa. Seuraavaksi minuutti, edustaja Verhaajen. Totalitarismi on pitkälti perusoikeuksia vastaan. Ei vapaata mielipiteestä, ei matkustusvapautta, valvontaa, valvova valtio, sorto. Se, sellaista on elämä totalitaarisen hallinnon alaisuudessa. Tämä oli vuosien ajan osa Euroopan historiaa ja onneksi ja toivottavasti tulevaisuudessa Euroopan unionissa sitä ei tapahdu. Se, että tällaista ei uusiudu tulevaisuudessa, emme saa unohtaa historiaa. Meidän täytyy pitää muistoa kansallisesta vasemmista, myöskin totalista kommunistista hallinnosta pitää elossa ja muistuttaa tästä ihmisiä. Siksi kaikkien totalitaaristen järjestelmien käsittely ja niiden vaikutuksen käsittely ihmisten elämään on tärkeä osa eurooppalaista koulutusjärjestelmää ja sen täytyy olla osa koulujen opetusta, jotta syntyy muistamisen kulttuuri. Se, että tieteellisesti käsitellään historiaa yliopistossa on myöskin erityisen tärkeää. Me kannamme vastuun tulevista sukupolvista niin, että tämä ei enää tapahdu uudestaan, niin että totalitarismi ei enää uudestaan saa tilaa Euroopassa. Kiitoksia edustaja Kosta, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että että solidaarinen demokraattinen eurooppalainen hanke ei voi kehittyä, ellei meillä ole tietoisuutta ja ymmärtämystä Euroopan historiasta, totalitarismista, kommunismista, natsismista ja holokaustista ja siitä, kuinka tämä on vaikuttanut ihmisarvoon ja vapauteen yhteiskunnassa. Meillä on uusia riskejä demokratiaa vastaan, rasismi, nationalismi, mutta kuitenkin myös äh, jakautuminen, erilaiset äh, negationistiset liikkeet, Euroopassa kuitenkin ymmärretään, kuinka tärkeää on tutkia menneisyyttä ja myöskin puhua erilaisten yhteisten koulutusten kautta yhteisestä menneisyydestämme ja Euroopan yhdistämisestä. Uskoakseni myöskin kansallis, kansalaiskasvatus on tärkeä Euroopassa. Luonnollisesti tämä koskettaa myöskin sitä, että meillä on tärkeää opettaa sitä, mikä on yhteistä ydintämme Euroopan historiassa, mitkä ovat yhteiset arvomme ja mitkä ovat olleet syyt integraation taustalla. Meidän täytyy muistaa, että ymmärtäisimme riskit. Tarvitsemme myöskin käytännöllistä eurooppalaista kansalaisuutta, kriittistä ajattelua. Ja tämä on vaikeaa, eli meillä on tietoisuutta meidän pitää muistaa, mutta sen lisäksi meidän pitää luoda nousevaa demokraattista tietoisuutta eh, ja tietoisuutta eurooppalaisesta hankkeesta. Meillä on hienoja esimerkkejä, mutta myöskin kielteisiä esimerkkejä tietyistä kouluista. Esimerkiksi joissakin maissa on hyvin paljon puhuttu eh, Shoasta ja on harmillista, että Tsekeissä ei näin palkia muisteta tai eh, Unkarissa paikallisia sankareita. Tällainen muistaminen johtaisi yhteiseen tiedostamiseen. Nämä ovat hyvin myönteisiä asioita. Uh, Mrs. Soleil, now uh, for uh, one minute. Kiitoksia edustaja Soleil, minuutti. Kiitos. Parhaitietojen aikana, aikana tällaisen aikana on saatu vaikka koulut, alukasta koulutusta ja, ja myöskin, jos edistetään vapaa kansalaiset, jotka ovat valistuneita ovat niitä, jotka voivat tarttua niitä vastaan, jotka pyrkivät väärentämään historiaa, kuten miksi Espanjan kansanpuolueen johtaja Pablo Casado silloin, kun hän sanoi, että espanjalaiset eivät ole koskaan siirtomaisäntiä, vaan, vaan pyrkivät saamaan suuremman Espanjan. On tärkeää reagoida tämän tyyppisiin muiston vääristämisiin. On tärkeää muistaa, historiallista muistoa ja myöskin puhua niiden puolesta, jotka eivät itse pysty puhumaan ja osallistuttava virallisen keskustelun käymiseen ja myöskin niitä tunnustetaan se osa historiaa, joka on unohdettu ja luo korjaamalla vääryyksiä. Ja haluaisimme tehdä tämä ei pelkästään sillä, että muistamme ne kauheudet, joita totalitarismissa on tehty, vaan myöskin, että kaikki hallitukset, jotka ovat tuota, kaikki hallitukset ovat pyrkineet torjumaan perusoikeuksia järjestelmällisesti. Urban Crespo, minuutti. Kiitos puhemies. Espanja on poikkeus Euroopassa. Se on poikkeus, ne tulee rankaisematta, mutta pelkästään Espanjassa meillä on muistomerkkejä, jotka muistuttavat fasista riskattuurista. Meillä on edelleen vain sellaisia järjestöjä, jotka saavat tukea, jotka edistävät safissa ideologiaa ja jotka edistävät myöskin murhaajia. Meillä on lukuisia tapauksessa. Me olemme toiseksi suurin maailma, eh, maa, maailmassa Kambodjan jälkeen, mitä tulee ihmisten katoamiseen. Me Espanjassa eh, ei torjutaan, että sellaiset rikokset on tehty Argentiinassa, siellä pyritään puuttumaan rikokset kohdistuneet ihmiskuntaa vastaan. Kaikkinen tämän valikauden aikana komission jäsen Timmermans ja olemme pyytäneet, että hän ottaisi vastaan henkilöitä, perheenjäseniä, uhrien perheenjäseniä, ja Euroopan komissio kieltäytyy ottamasta vastaan Frankon kauden uhreja. Silloin se merkitsee sitä, että se toimii yhdessä rankaisemattomuuden puolesta. Puhuja keskeytetään. Edustaja Pretzel, minuutti. Hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kun muistellaan sosialistista ja kansansosialistista diktatuuria, niin kaikki ovat varmasti samaa mieltä, että tällä on oikea paikkansa historiankirjoissa ja koulutuksessa. Kun kysymys on taas siitä, että puhutaan yhteisistä arvoista, niin se on jo vaikeampaa, sillä perhepolitiikassa tai kansallisvaltioiden ja EUn välisissä rajoissa olemme käyneet paljon keskustelua näistä rajoista. Ja on tietysti hyvä, että tällaista keskustelua käydään ja että me voimme siitä keskustella. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että meillä on yhteisöllisyyttä vaan, tai yksilöllisyyttä, vaan siitä, että meillä on eurooppalainen ulottuvuus. Eikä kysymys ole pelkästään yhdestä ainoasta totuudesta. Kyseessä ovat totalitaariset järjestelmät. Meidän täytyy näin viedä eteenpäin koulutusta, mutta se ei ole valtiollisten instituutioiden tehtävä. Se on nimenomaan totalitarististen hallintojen tunnusmerkki ja Euroopan unionin ei tule tähän puuttua lainkaan. Seuraavana edustaja Lama Suur, yksi minuutti. Monsieur le Président. Äh, kiitoksia puhemies. Onnittelen Andrei Kovacevia kollegamme sitä, että hän teki aloitteen tämän keskustelun järjestelmistä historian opettaminen ei ole mitään yhteisön toimivallan ala, eikä sitä pidä sellaista tehdäkään, mutta unionin pitäisi reagoida, kun lähestulkoon kaikkialla Euroopassa vihapuhe nostaa uudelleen päätään. Kahden sukupolven aikana Eurooppa on siirtynyt toistuvan sodan kierteestä lähestulkoon jatkuvaan rauka, rauhaan. Tämä on ihme, ja tämä ihme oli mahdollinen eurooppalaisen hankkeen ansiosta vuosi vuodelta. Se on saattanut ihmiset liikkeelle, ei toisiaan vastaan, vaan yhteisen hankkeen taakse. Huomaamme kuitenkin, että siellä, täällä, meillä on uusia nationalistisia sukupolvia nousemassa. Meidän pitää kiinnittää huomioon väärin uutisiin, ne johtavat dramaattisiin ongelmiin, kuten viime vuosisadalla. Kyllä todellakin kansallisia kertomuksia historiasta, mutta ei mitään fiktiota. Kiitos. Edustaja Liba, Libaka, puolitoista minuuttia. Totalitarism to sivilizaatio... Totalitaariset hallinnot ovat väkivallan sivistyneeksi tehtämistä. Se merkitsi sitä, että ei ole vapautta ajatella. Ei sitä taistelua torjuttaessa oli riitä se, että vain muistaminen, ei vain riitä se, että muistetaan kansakuntien tilanne ja kansalaisten sankarillinen käytös. Tärkeää on, kun ajatellaan nykyisiä totalisjärjestelmiä, se, että ne esitellään demokratioina, ja ne ovat erityisen vaarallisia siksi, että ne saavat meidät piittaamattomiksi. Siksi meidän tehtävämme on kouluttaa nuoria ihmisiä niin, että he ymmärtävät maailmaa kriittisesti, että he ymmärtävät oman ihmisarvonsa ja että he harjoittavat yhteistyötä muiden kanssa niin, että he ovat suvaitsevaisia ja kunnioittavat muita ihmisiä. Koulutus on paras ja tehokkain väline taistelussa vihaa vastaan – suvaitsemattomuutta vastaan ja totalitarismia vastaan. Me emme voi sallia sitä, että Indira kandin sanat toteutuisivat, mitä hän itse oli vihan uhri. Hän sanoi, että historia on paras opettaja, mutta sillä on huonoja oppilaita. Me emme saa olla näin huonoja oppilaita. Minut. Edustaja Tarant, minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, John Dunnin sanat ovat kuolemattomat Ernest Hemingwayn kautta. Älkää kysykö kenelle kellot soivat, vaan se, ne soivat teille. Nämä sanat tulisi muistaa nyt, kun tästä keskustelemme tänään. Totalitarismi todellakin voi olla eri väriistä. Vasemmisto, oikeisto, kansallista, bolshevikki ja trotski, totalitarismi, mitä vain. Meidän täytyy vain tunnustaa se ja tunnistaa se. Se ei ole se pitää tunnistaa silloin, kun se on pienenä siemenenä eikä kokonaan kukkivana puuna. Noin kuukausi sitten julkaistiin hieno virolaisen kirjallinen kirje, jossa puhutaan siitä, miten tunnistetaan totalitaristi. Hän, hänen nimensä oli En Sarve, hän oli Stutthofin vankina, koska hän oli Das Reichin vihollinen – ja hän oli myös Neuvostoliiton vihamies. Hän opetti minulle paljon ja toivottavasti minäkin sain teille opettaa jotain minuutissa. Kiitoksia edustaja Forenza minuutti. Grazie, Kiitoksia puhemies. Minulla ei ole aikaa vastata nyt tietynlaiseen revisionistiseen sävyyn, joka tietyissä puheenvuorossa tuli esiin. 9. maaliskuuta meillä on Euroopan unionissa myöskin eh, juhlapäivä, natsismin voittamisen juhlapäivä ja meidän tulee muistaa myöskin eh, sosialismi ja kommunismi. On ylpyä, koska täällä parlamentissa on hyväksytty päätöslauselma, joka kaikki uusfasistiset järjestöt tuomitsee. Ja meillä on ollut baarissa eh, Italiassa uusfasistien pidätyksiä runsaasti. Kuitenkin meidän täytyy pohtia sitä, mitä totalitarismin taustalla on sellainen deshumanisaatio, joka on hyvin yleistä ajattelua Italiassa ähm, ja muualla Euroopassa, kun jätämme kymmeniä ihmisiä kuolemaan mereen tekemättä yhtään mitään, äh, kun pidetyksiä ei tapahdu. Me olemme tällaisen deshumanisaation ajattelun äärellä. For... Kiitoksia hyvä kollega. En Teillä on aika loppunut. Kiitos. Edustaja Södrova, minuutti. Hyvät kollegat, historian opettaminen, totalitarismista opettaminen on hyvin tärkeää, mutta se oli helppoa. Siksi haluaisin kiinnittää ne tsekkiläiseen hankkeeseen Kansakunnan muisto. Sitä toteuttaa Postbellum-organisaatio, joka kerää todistajien lausuntoja ihmisiltä, jotka muistavat noita aikoja ja vievät näitä muistoja eteenpäin koulujen oppilaille. Tämä on hyvin tehokas menetelmä, joka ansaitsisi meidän huomiomme. Ava- opettajat ovat vain roolissa tässä. Heitä pitää tukea. Heille pitää mahdollisimman paljon tietoa. Siksi me esimerkiksi olemme toteuttaneet sen Jan Amos Komenski-palkinnon opettajille. Tämä on hanke, jota parlamentti on tukenut. Tämä tarkoitus on toteuttaa tämä hanke tänä vuonna, käynnistää tänä vuonna. Tämä on meidän tukemme niille opettajille, jotka rohkaisevat oppilaitaan, antavat heille tietoa. Ja myös Euroopan historian talossa, jota hallinnoi Euroopan parlamentti, on näyttelyitä, jotka ovat tärkeitä. Ja myöskin 20. maaliskuuta siellä esitetään asia Jan Palachista, joka täällä on jo mainittu. Thank you very much, uh, Kiitoksia. Seuraavana edustaja Rodriguez, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Tämä, kun tämä asia esille tuli, niin meidän täytyy tarkastella sitä, että mikä diktatuuri oikein on se, että vertailla vasemmista oikeistoa tässä suhteessa ei ole järkevää on ollut diktatuureja Euroopassa ja kuten todettu, ne verhoutuvat aina demokratian naamiopukuun. Ne käyttävät yhtä ja samaa kielenkäyttöä eh, johtaakseen harhaan ihmisiä. Tämän pitäisi olla jo riittävää, jotta häpeäisimme todella sitä, mitä on eh, tapahtunut. Niin moni on kuollut näiden diktatuurien vuoksi. Siitä syystä tarvitsemme nyt koulutusta ja meidän täytyy muistaa, että siitä, että opimme menneisyydestämme ja eroistamme. Kiitoksia edustaja Kelan minut. Kiitos. Kymmenen vuotta sitten tämä parlamentti totesi, että Eurooppa ei ole täysin yhdistynyt, jos ei se pysty yhdistämään historiaansa yhteisö, jossa pystyt tunnustamaan kommunismia ja natsismia, kommunismin natsismin yhteistä hirveää perintöä. Nyt me tulemme näkemään marraskuussa eh, siinä, että on kulunut 30 vuotta eh, Berliinin muurin romahtamisesta, mutta meitä kuitenkin erottaa henkinen Berliinin muuri, koska kommunismin kansalaiset kuuluvat edelleenkin toiseen luokkaan – puuttuu kansainvälinen sitoumus siitä, että tämä ei uusiutuisi ja Euroopassa julkinen tietoisuus siitä, mitä tapahtuu itäisessä osassa Eurooppaa toisen maailmansodan jälkeen, on edelleenkin hälyttävän pinnallista ja riittämätöntä. Euroopan parlamentti myös piti kiinni siitä, mitä pitäisi tehdä, ja haluaisi muistuttaa joistakin asioista. Julkiset keskustelut, jotka liittyvät totalitaarisjärjestelmien rooliin, että päivitetään äh, Euroopan historian oppikirjoja. todeta, että Euroopan komissio koordinoi tätä. Ja on tärkeää, että 23. elokuuta julistetaan yhteiseksi muistopäiväksi kaikille totalitaristimien uhreille. Ward uh, for one minute. Kiitoksia, edustaja Ward, minuutti. European Union was found... Euroopan unioni perustettiin rauhan hankkeena niiden hirvittävien tapahtumien jälkeen, jotka liittyivät vaaralliseen nationalismiin ja totalitarismiin viime vuonna me tuimme kulttuurien välistä dialogia ja yli kuusi miljoonaa henkilöä näihin 12 tuhanteen tapahtumaan 27 maassa osallistui. Meidän täytyy jatkaa yhteyksiemme tukemista kaikissa ikäryhmissä. Vaikean historiamme opettamista tulee jatkaa, kuten myöskin suurten saavutustemme esiin tuomista. Meillä on vielä hyvin paljon vaikeita asioita menneisyyteen liittyen, joita täytyy käsitellä kouluissa. Esimerkiksi Ukrainan terrafarin nälänhätä tai romanien eh, joukko tuho. Nyt näinä aikoina, jotka ovat eh, epävakaat, meidän täytyy muistuttaa ihmisiä siitä, miksi teemme yhteistyötä. Kuten kansleri Merkel on sanonut. Eh, Hyvä kollega, kiitos. Pahoittelen mutta meillä on erityisen vähän aikaa. Erityisesti tässä aiheessa on tietysti hyvin epämukavaa joutua leikkaamaan puheaikoja, mutta meillä ei ole muita mahdollisuuksia. Edustaja Guoga, minuutti. Käsketään kohtasimme tilanteen, jossa nimeni että Euroopan historia on unohtunut, mutta eh, monet, eh, jotkut parlamentin ensin kirjoittivat Amazonille, että se lopettaisi neuvostosymbolien myymisen, siis Sirkeä Vasarien myynnin lopettamisen yllättynyt siitä, että joku kollegat olivat yllättyneitä tästä. He eivät ymmärtäneet, mistä tässä oli kysymys. Haluaisin muistuttaa siitä, miksi neuvostosymbolit eivät ole muodikkaita koristeita tai matkamuistoja. Neuvostojärjestelmän puitteissa toteutettiin hirvettäjä rikoksia, miljoonia ihmisiä tapettiin, kidutettiin, karkotettiin maasta ja kokonaisuhrien määrä on arvioitu yli 60 miljoonaksi. Muu maailma tiesi hyvin vähän näistä rikoksista tapahtui rautaiseripun takana. Siksi neuvosto tulisi ottaa samalla tavoin kuin natsisymboleihin. Kumpikin totalitaarinen järjestelmä, sekä natsi- ja neuvostojärjestelmä, järjestelmästi rikkoi ihmisoikeuksia, lehdistövapautta ja demokratiaa Euroopassa. Uh, now, Mr. Neko, for one minute. Edustaja Nekov, seuraavana minuutti. Arvoisat kollegat, Totalitarinen menneisyys, sitä täytyy lähestyä erittäin varovasti. Kun puhutaan kommunismista, kommunismi, niissä maissa muistot ovat edelleen ihan eläviä. Ja kun kommunismista opitaan tämän päivän sukupolven toimesta kouluissa, niin historiallista lähestymistä täytyy pitää objektiivisena. Kommunismien viimeisimmissä oppikirjoissa on asia, jota kuvataan kaikkein hirvempänä ilmiönä, mikä on ollut. Kuitenkin moni haluaa edelleen elää kommunismin aikana. En kyllä ymmärrä miksi. Sillä ihmiset silloin, kun äh, siirtomukausi on vallalla, no, meillä on hankala tulla toimeen. Ja mietin vain sitä, että kun ihmiset jaetaan kommunisteihin ja kommunismin vastaisiin, niin miksi ei puhuta enemmän integraatiosta? Colleagues, uh, I would now ask the commissioner to take her floor uh, in a response. Uh... Vážený pane předsedající, uh, vážené... Paljon kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, en voi vastustaa kiusausta puhun omaa äidinkieltäni, sillä haluaisin myöskin muistaa Jan Palahin uhrauksen. Nyt on 50. vuosipäivä. Hänen polttoitsemurhansa jälkeen hän oli parhaan yliopistossa filosofian laitoksen opiskelija. Kuunneltuani tätä keskustelua ymmärsin, kuinka symbolinen tällainen tosiasia on liittyen totalitarismiin ja sensuuriin. Enkä voi olla muistamatta sitä hetkeä, jona minun äitini, minun ollessani noin 15-vuotias, kuiskasi minulle – kuka Jan Palak oli ja mitä hän 1969 teki. Minä muistin erittäin, erittäin elävästi sen, kuinka äitini pyysi olemaan minua toistamatta tuota nimeä ääneen missään, mutta muistamaan sen. Ja sitten äh, tammikuu 1989 saapui ja Prahan keskustassa Jan Palakin nimi oli se, jota me huusimme. Ja minä ymmärsin tuolloin, että hänen uhrauksensa tuo polttoitsemurha, hyvin tuskallinen uhraus, jonka hän teki, ei ollut turha. Sillä oli historiallinen merkitys Tsekin yhteiskunnassa. Ja tämän pitäisi tuntua nykyisinkin ei vain Tsekin tasavallassa, vaan ympäri Euroopan. Meidän pitäisi erityisesti nyt ymmärtää, että totalitaarinen hallinto liittyy sensuuriin, äh, tukahduttamiseen, syrjintään, moraalin ja etiikan tuhoamiseen. Sitä me nyt äh, kohtaamme nykyisin ja sitä meidän täytyy vastustaa. Mitä tulee koulutukseen, en usko, että kukaan täällä Euroopan unionissa toivoo, että nykyinen koulutusjärjestelmä sanelisi lapsille yhden ainoan totuuden. Tällainen hän on merkki totalitarismista. Me haluamme, että koulut ovat neutraaleja, eivätkä välttele modernia historiaa. Haluamme, että lapset oppivat ajattelemaan itse kriittisesti Olisi kuitenkin hyvin naivia kuvitella, että koulut voivat taata sen yksin, että me tunnemme nykyhistoriamme. Meillä on nykyisin käytössämme internet, kuten monet mainitsivat, ja siellä esiintyy hyvin paljon väärää tietoa. Siksi meidän täytyy mm, opettaa nuorille, että heidän täytyy suhtautua hyvin kriittisesti tietoon, jota he saavat eri lähteistä käsinsä. Tämä on tärkeä tehtävä ei vain Euroopan unionille, vaan kuten mainittua myöskin jäsenmaille. Minulla on taipumus luottaa täysin siihen, että jäsenmaamme eivät salli totalitarismin leimata koulutustamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Joudun toteamaan, että olen hiukan surunen siitä, että ne kollegat, jotka ovat huolissaan EU-propagandasta meidän kouluohjelmi, opetusohjelmissamme, eivät ole kuunnelleet komissiota eikä sen vastausta. Ja seuraavana sitten neuvoston edustaja. Kiitos, hyvät jäsenet. Hyvät näistä herrat, kiitoksia tästä hyvin tärkeästä ja rikastuttavasta keskustelusta. Uskon, että olemme laajalti yhtä mieltä sen suhteen, miten tärkeä koulutus on siinä, että rakennetaan tulevaisuuden Eurooppaa, joka perustuu yhteisille arvoille, yhteiselle ym- yhteisymmärrykselle siitä, että meillä on erilaisia perinteitä ja että jaamme tietoisuuden Euroopan historiasta mukaan luettuna totalitarismiin. Parlamentti voi olla varma siitä, että neuvosto pitää tämän asian keskeisenä poliittisessa agendassa myös lähitulevaisuudessa. Eh, kiitokset. Kiitoksia, hyvät kollegat. Näin tämä keskustelu on päättänyt. Seuraava kohta esityslistalla on Teri Kavrasin mietintö Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017. Ja näin annan puheenvuoron ensiksi neljäksi minuutiksi esittelijälle. arvoisa oh, puhemies komission jäsen hyvät kollegat te ja myös te henkilöt, jotka olette rajavarjoesittelijöinä tässä vuotuisessa kertomuksessa koskee ihmisoikeuksien tilannetta Euroopan unionissa vuonna seitsemäntoista Tämän mietinnön piti olla suhteellisen lyhyt, ja sitä se onkin. Jos ajatellaan kaikkia perusoikeuksia kaikkialla Euroopassa yhden vuoden aikana, on selvää, että on jouduttu vasta tilanteessa täytyy puhua monista asioista. Tämä on houkuttelevaa, olemme vältelleet tätä ja olemme keskittyneet kuuteen tärkeimpään aiheeseen. Jotkin näistä ovat sellaisia, joita olemme käsitelleet laajemmin ja kaikki ne ovat kiistämättä tärkeitä oikeusvaltio, muuttoliike, naisten oikeudet, tiedotusvälineen vapaus, ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus, rasismi, muukalaisvihamielisyys, syrjintä, viha, vihapuhe ja muu suvaitsemattomuus ja naisen eri roolit, joita on ei virastolla. Meidän tärkein moraalinen kriteerimi on yhteinen näkemys siitä, että me haluamme saada aikaan neutraalin analyysin Euroopan perusoikeudesta. Ei pelkästään tätä, me pyrimme yhdessä myöskin pohtimaan sitä, mitkä ovat unionin arvot, ei pelkästään puolustaneita arvoja, vaan myöskin esittää teitä ja mahdollisuuksia parantaa peruskirjaa. Minä henkilökohtaisesti haluaisin todeta, että kukaan ei ajattele, että perusoikeuskirja olisi voimakkaampi ja elävämpi, jos me pidämme kiinni artiklasta 51, jota tulisi tulkita laajemmalla tavalla, jotta voitaisiin välttää se, että me voisimme jatkaa hyvällä vauhdilla kuitenkin niin, että käsijarru on päällä. Uskon, että olen saanut aika hyvän mietinnön. Haluan vain korottaa muutamia asioita siinä. Ensinnäkin, mitä tulee oikeusvaltioon, me korostamme sitä, että EUn tehottomuus siinä, että olisi saanut loppumaan rikkomukset liittyen virtaan artiklassa kaksi, vie pohjaa pois luottamukselta jäsenvaltioissa ja myöskin pohjaa pois sille, että Euroopan unioni on uskottava erityisvuonna 2017 650 000 ensikertalaista turvapaikanhakijaa haki kansainvälistä suojelua EUn jäsenvaltioista. Yli tuhat pakolaista on hukkunut välimereen. Humanitaarinen apu on tehty rikolliseksi. Jäsenvaltiot eivät ole pystyneet purkamaan ongelmaa, joka liittyy Dublinin sääntöihin. Ihmisoikeuksia rikotaan. Joissakin maissa yrkimisten piirissä on tapahtunut hyökkäyksiä, että kohtelusvälinen vapaus, sananvapaus ja vapaus, joka aiemmin kuului perusoikeuksiin, ovat asioita, jotka täytyy palauttaa myös sellaisissa maissa, joissa tällaista näiden vapauksien ei odottaisi olevan uhattavana. Taiteilijat ja sosiaalisten johtavat myöskin aika ajoin uhreja. Syrjintä, rasismi, muukalaisviha ja vihapuhe ja monet suvaitsemattomuuden muodot ovat vähentäneet ihmisten välistä tasa-arvoa. Olemme pyrkineet osoittamaan, että on monia suvaitsemattomuuden ja syrjinnän muotoja ja että elämästä voi tulla parempaa, jos se vain perustuu sille, että on hyvä vapauden ilmapiiri ja oikeudenmukaisuutta. Ja lopuksi mainitsin tämän perusoikeusviraston roolin, FRA. Se tekee erinomaista työtä, eikä aiemmin ole noussut esille tässä vuosikertomuksessa. Perusoikeusviraston täytyy olla aktiivinen myös siinä, että se antaa tukea, mutta se pitää olla myöskin ennakoiva siinä, että se paljastaa erilaisia tapauksia, joissa ihmisoikeudet ovat vaarassa tai niitä on poistettu. Perusoikeus tarvitsee uudet toimivaltuudet. Meidän 21 sivuamme ovat mielestämme tekstiä, joka on yksinkertaista, selkeää ja voimakasta. Kiitos varjo ja avustajien, jotka ovat, ja asiantuntijoiden, asiantuntijoiden, jotka ovat auttaneet tämän tyydyttävän tuloksen aikaansaamisessa. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Näin pyytäisin teitä pysymään aikarajoissa, koska me äänestämme kello viisi. Joten jos näin, että puhutte liian pitkään, joudun katkaisemaan puheenvuoron. Kiitoksia hyvä esittelijä. Seuraavana edustaja Jurova, annan teille puheenvuoron. Hyvää Puhemies, arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se keskittyy jatkuvasti parlamentaaristen oikeuksien vahvistamiseen EU:ssa lyhyesti. Aloitan oikeusvaltioperiaatteesta, mikä on äärimmäisen tärkeää, jotta EU voi toimia. Euroopan komissio on viime vuosien ajan ollut sitoutunut oikeusvaltioperiaatteen säilyttämiseen kaikissa jäsenvaltioissa vakaan politiikkansa avulla ja se valvoo tilannetta hyvin tarkasti jäsenvaltioissa. Oikeusvaltioperiaate ei koskaan ole ollut näin tärkeä eurooppalaisella esityslistalla kuin tänä päivänä. Komissio on ehdottanut uutta ehdotusta, joka avulla suojataan unionin budjettia silloin, kun syntyy yleisiä puutteita oikeusvaltioperiaatteessa jäsenvaltiossa. Komissio aikoo myös esittää aloitteen, jonka avulla vahvistetaan enemmän sen oikeusvaltioperiaatepuitteistoa ja ottaa huomioon näin Euroopan parlamentin kannan mukaan lukien päätöslausuma, joka koskee demokratiaa, oikeusvaltiomekanismia, joka hyväksyttiin vuonna 2016 ja keskustelu, joka siitä seurasi. Kun seuraillaan hallituksen toimia, olemme käynnistäneet artikla 7 prosessin ja viime vuoden syyskuussa Parlamentti päätti käynnistää myös saman periaatteen Unkarin hallituksen kohdalla. Nämä ovat täysin ennakoimattomia toimia. Komissio on käyttänyt myös rikkomusmenettelyä, kun se on puuttunut EU-lainsäädännön rikkomuksiin jäsenvaltioissa. Olemme käyttäneet myös muita välineitä, kuulemisia ja tutkimuksia jotka liittyvät EU-varojen käyttöön, kuten myöskin toimenpiteisiin, jotka ovat käytössä Euroopan ohjausjaksolla oikeuslaitoksen uudistusten valvomisessa jäsenvaltioissa. Kaiken kaikkiaan EU rohkaisee jäsenvaltioita parantamaan riippumattomuutta, laatua ja tehokkuutta omissa oikeusjärjestelmissään. Kansalliset tuomarit ovat myös EU-tuomareita yhdessä tuomioistuimen kanssa. Nämä valvovat EUn lainsäädännön toteutumista, varsinkin roolissaan eri prosesseissa. Tehokkaat oikeusjärjestelmät ovat oleellisia, jotta voidaan säilyttää vastavuoroinen luottamus oikeusviranomaisten välillä. Tämä varsinkin on ollut nähtävissä tuomioistuimen äskettäisen oikeuskäytännön myötä, jossa on painotettu sitä, että vastavuoroinen luottamus saavutetaan sillä ehdolla, että aktiivinen oikeussuoja toteutuu eri jäsenvaltioissa. Tuon on äskettäin vielä muotoillut tämän niin, että se on todennut, että tämä on äärimmäisen tärkeää oikeusvaltioperiaatteelle yhdellä niistä arvoista, joilla koko Euroopan unioni on perustettu. Kun katsotaan niitä haasteita, joita naisilla vielä on edessään, haluaisin painottaa sitä, että naisten oikeudet ovat olleet komission työn ytimessä vuonna 2017 toimintavuoden puitteissa, joka oli suunnattu tähän. Ja aivan oikein oikein mainitsitte Istanbulin yleissopimuksen ja toivommekin, että EU myös siihen liittyy pian. Ja nyt sitten yhteenvetona aion sanoa muutaman sanan medianvapaudesta ja kansalaisyhteiskunnasta, koska aika loppuu. Ai ei lopukaan. Aha, selvä, kiitos. Kiitoksia. Ja sitten työjärjestys. Pane předsedající, já nevím, jestli když... Hyvä puhemies. En ole varma, että kun keskustelemme näin tärkeästä asiasta kuin ihmisoikeudet, ymmärrän, miksi puheenjohtajamaa Romania ei ole paikalla. Voisitko kertoa, miksi näin on? Eivätkö ihmisoikeudet ole Romanian puheenjohtajuuskauden ydintä? Kiitoksia tästä kommentista. Muistakaapa seuraava asia. Romania on nyt puheenjohtajavaltiona ja varmasti tämä kommentti välitetään sille. Ehkäpä puheenjohtajavaltio vastaa tähän. Ja näin siirrytään sitten itse keskusteluun. EPP-ryhmän nimissä edustaja Kudrytska, olkaa hyvä. Dzisiejszy raport mierzy się z Kiitoksia kovasti. Tässä mietinnössä käsitellään kaikkein tärkeimpiä haasteita, joihin EU täytyy vastata – oikeusvaltioperiaatteen rikkominen, syrjiminen ja vihapuhe ovat näitä. Se, että oikeusjärjestelmä toimii mm, tai että propaganda esittää mediassa, ovat tosiasioita. Hyvin usein viranomaiset eivät ole kyenneet toimimaan riittävän hyvin ja se saattaa myös synnyttää terrorismia. Gdanskin pormestari joutui tämänkaltaisen terrorismin uhriksi. Hän joutui institutionalisoidun terrorismin uhriksi. Meillä on myös nyt vetomus tässä suhteessa. Palauttakaamme suvaitsevaisuus, kunnioitus ja ihmisarvon kunnioitus arvoiksemme. Tämä on se ennakkoedellytys, jonka avulla voidaan todeta, että Pavel Adamovic ei ole kuollut turhaan. Se on myös tärkeää, kun puhutaan muista perustavanlaatuisista oikeuksista. Luonnollisestikin meillä on toissijaisuusperiaate ja jäsenvaltiot ovat suverenneja, mutta ei se mikään syy ole sille, miksi näitä ydinarvoja järjestelmällisesti rikotaan. Olemme myös ottaneet esille artiklan 7 tehokkuuden Neuvoston tulisi päättää Puolasta ja Unkarista ja päättää siitä, onko olemassa suuri vaara siitä, että näitä perusarvoja rikotaan. Kiitos Frank Engelin. Meillä on valmisteltu hyviä kompromisseja ja siitä syystä EPPn nimissä haluaisin sanoa, että hyväksykäämme tämän mietintö. Puhemies, kiitoksia. Pysykääpä puheajoissa sosiaalisten nimissä edustaja Guillaume Varapuheenjohtaja. Kiitoksia puhemies. Tämä vuosikertomus koskien Euroopan unionin perusoikeuksien toteutumista vaikuttaa rutiinilta, mutta näin ei ole. SND-ryhmänä edustajana voin kertoa, että monille oikeuksille äh, vuosi 2017 oli hyvin vaikea. Voisin korostaa tiettyjä tilanteita, joissa meidän on täytynyt neuvottelussa olla tiukkoina kollektiivisesti, sillä näistä asioista emme voi tinkiä. Oikeusvaltioperiaate monissa jäsenmaissa on tehty demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vastaisia uutistuksia, uhaten oikeuslaitoksen toimintaa, vähemmistöjä, tällaisen äh, hämäräperäisen tai hiukan rajat politiikan lista on pitkä. Komission täytyy jatkaa nykyistä arviointia artiklan 7 mukaisesti ja antaa rangaistuksia niille maille, jotka ovat rikkomuksiin syyllistyneet. Naisten tilanne. Vuonna 2017 erityisesti metoo liikkeen ansiosta naisten kokema seksuaalinen häirintä tuli julki. Nyt ottaen huomioon tämän väkivallan muodon ja sen esityllisen jäsenmaiden täytyy ryhtyä toimiin. Meidän täytyy myöskin taata laillinen abortti ja ehkäisy kaikille. Tämä ei ole aina varmaa Euroopassa nykyisin. Jokaisen naisen täytyy voida päättää vartalostaan turvallisesti Euroopassa. Minun ryhmäni taistelee näissä asioissa, jotta periaatteet toteutuisivat maahanmuutto vaikka parlamentti on jo hyväksynyt kantansa, jäsenmaat eivät yhä suostu järjestäytymään eurooppalaisella tasolla. Me vetoamme jälleen kerran heihin, jotta Dublinin asetusta kunnioitettaisiin. Meillä on muutenkin tärkeitä teemoja tässä kertomuksessa, erityisesti erilainen syrjintä, homofobia, rasismi, antisemitismi ja niin edespäin. Ja ähm, Euroopan unionin kansalaisten oikeuksien turvaaminen Brexitin tapahtuessa. Nämä ovat hyvin tärkeitä seikkoja näitä vetomuksia täytyy jäsenmaiden komission kuulla. Ja haluaisin myöskin nyt vielä toivottaa tyttärelleni hyvää 18 syntymäpäivää. Hän juuri täytti 18. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla córki rzeczywiście. Paljon kiitoksia. Parhaat onnittelut tyttärellenne. Kun äiti on näin nuori, tytärkin on varmasti viehättävä. Edustaja Jurak, olkaa hyvä. O stanie praw podstawowych w roku 2000. Perusoikeudet vuonna 2017 Kimseen luona Bayerissa nuori afganistalainen äh, pakolaisen, joka oli kääntynyt kristityksi, surmattiin. Tämä oli tulosta kristittyjen vastaisesta sellaista vihasta, jota edusti henkilö, joka oli hakenut turvapaikkaa. Samaan aikaan Ruotsi eväsi turvapaikan nuorelta irlannista näyttelijältä, joka myös oli kääntynyt kristinuskoon. Ranskassa samana vuonna keskimäärin 10 minuutin välein kristittyjä kirkkoja ja hautausmaita on häpäisty. Saksalaiset näin paha, koska tällaisia tapahtumia oli vain joka kolmas päivä keskimäärin. Samana vuonna kuuluissa nälänhätä anteeksi, tuli korjaa samana, kun oli myöskin merkittävä tapahtuma pyhän Pietarin kirkossa Ruumassa. Ja aina kun puhutaan uudesta ennakkoluuloista, kuten Eh, transihmisiin kohdistamassa fobiassa. Tämä kuitenkin unohtaa vihan kristittyjä kohtaan tämä mietintö, vaikka me pyysimme, että myös tämä ilmiö otettaisiin mukaan. Ja se, että vajetaan vihasta, joka kohdistuu kristittyihin, on itsessään kristin uskon ja kristityjen vastainen toimi ja kunnioituksen puuteen osoitusta. Paljon kiitoksia. Alderyhmän puolesta edustaja Michelka. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran tänä vuonna Euroopan parlamentti tekee mietinnön koskien perusoikeuksien toteutumista Euroopan unionissa. Jälleen kerran parlamentti vetoaa, jotta toimittaisiin sellaisten ilmiöiden suitsimiseksi, joita emme voi hyväksyä, joita tietyissä jäsenmaissa esiintyy. Tämä vetomus on nyt erityisen painava, koska Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät. Meillä on itse asiassa valinta käsillä kahden Euroopan välillä demokraattisen liberaalin Euroopan, joka kunnioittaa perusarvojaan ja oikeuksiaan ja suojelee kansalaisiaan, kuten on tapahtunut maailmansodan jälkeen, tai Eurooppa toteaa, että tällainen kansalaisoikeuksien ja vähemmistöjen suojelu on hankalaa ja on helpompaa ryhtyä autoritäärisille teille tai harjoittaa valikoivaa moraalia. Kuulin tämän kaltaisia ajatuksia kollegalta juuri äsken. Meidän täytyy voida kohdata äänestäjämme ja tässä yhteydessä haluaisin painokkaasti muistuttaa siitä, että nyt on kiire sille, että eurooppalaiset valtiomiehet luovat seurantajärjestelmän, jota on pitkän aikaa Sofi Intveld ja Euroopan parlamentti pyytänyt. Ja että neuvosto myöskin ryhtyy tähän niin, että me voisimme valvoa perusoikeuksien toteutumista vuosittain Euroopan unionissa niin kauan kuin meillä ei ole tällaista virallista toteamista tai välinettä todeta perusoikeuspuutteet jäsenmaissa. Meiltä puuttuu tärkeä väline perusoikeuksien alla. Kiitoksia. Mr. Michel. Edustaja Michel, voitteko laittaa kuulokkeen, sillä teille on kysymys. Ja hyväksyttekö sinisen kortin Gölnischiltä? Yes arvoisa edustaja Michel. puhemies. Kysymys on lyhyt. Edustaja Michel, olette belgialainen poliitikko, tunnettu sellainen. Eikö teidän mielestänne ole hämmästyttävää, että teidän maanne Belgia on ollut eniten vastustamassa, varsinkin Flams Block oli kielletty puolue siellä miltei ja tämä tehtiin ilman minkään näköistä protestointia tässä parlamentissa. Minä en löydä minä en ole sitä mieltä, että olisi järkyttävää, että jonkin puolueen toiminta kielletään, kun sen toiminta ja ajatukset ovat täysin perustuslain vastaisia. Tämähän on aivan yksinkertaista edustaja Goldnish, äh, mutta Vlams Belang joka on tämän puolueen nykyinen nimi, sillähän on hyvin läheisiä yhteyksiä teidän puolueeseenne, joten en nyt usko, että te olette oikeassa roolissa tuomitessanne tämän Belgian toiminnan. Tämähän on tunnustettu fasistinen toimija. Kiitoksia. No niin, nyt oli kysymys ja vastaus. Edustaja Miranda sitten vihreistä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella edustaja Ehtari Kabrasia tästä mietinnöstä, joka ottaa esille sen roolin, jonka me näemme oikeuksilla ja vapauksilla olevan, mutta mutta tässä paneelissakin kun todetaan, että näin ei saisi jäädä pelkästään paperiksi, vaan tässä on myöskin analyysistä, joka koskee todellisuutta. 2017 kävimme pakolaisleireillä ja saatoimme nähdä suoraan, mikä on maahanmuuttajien tilanne, pakolaisten tilanne, sellaisten henkilöiden tilanne, jotka tulevat ja pakenevat henkensä edestä. Ja e, myöskin ajattelemme näitä kuolematapauksia Välimerillä – ja on tärkeää ajatella myöskin Euroopan historiallista muistia. Tämä on hyvin tiukkaa ajatella myöskin naisten oikeuksia, naisten sukupuolisia lisääntymisoikeuksia ja myöskin oikeutta aborttiin, ja jota, joka häiritsee tuota osaa tuolla toisella puolen tätä salia. Mitä tulee sitten myös tiedotusvälineihin ja niiden vapauteen ja ilmaisemiseen kokonaisvapaukseen, oli myöskin tiedotusvälineiden keskittymistä ja niiden väärinkäyttöä tietyissä tapauksissa – ja se, että puhumme syrjinnästä, eh, mukalaisvihasta ja vihapuheesta on ensinnäkin asioita, joita voineet nähdä ja jotka nousevat esille ja jotka ovat sellainen uhka, joka kohdistuu myöskin tämän parlamenttiin, kuten herra Le Pen, eh, se on sellainen puoli, joka edustaa näitä näkemyksiä. Kiitoksia. Edustaja Verja seuraavana. Guen nimissä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin vuorostani kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä. Kyllä, tämä os, jaotus viiteen temaattisen osaan on hyvä. Siinä aloittaa oikeusvaltioperiaatteesta, joka on pohja kaikille poliittiselle rakennelmalle. Kaksi asiaa täytyisi kuitenkin ottaa esille. Ilman oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta oikeutta ja demokratia vaarannettuna. Lisäksi komission tehokkaat toimet tässä suhteessa ovat erityisen tervetulleita varsinkin budjetti- ja talouspolitiikassa ja siihen ei ole kyllä olla päästy. Oikeusjärjestelmän riippumattomuus ja ilmaisuvapaus mediassa, vihapuhe, naisten tasa-arvo, kaikki nämä ovat tärkeitä. Miten on mahdollista se, että kaikki tällainen vihapuhe tulee esille, se kohdistuu kaikkiin eri väestöryhmiin ja vähemmistöihin, varsinkin maahanmuuttajiin. Me olemme saaneet nähdä, minkälaista surrealistista keskustelua on käyty Marrakeshin sopimuksesta, mukaan lukien jotkut hallitukset, jotka ovat kyseenalaistaneet tekstin, jonka kuitenkin hyväksyivät vuoden 2018 heinäkuussa yksimielisesti. Minun mielestäni historia osoittaa, Äh, tulee osoittamaan sen, että tämän päivän hallitukset ovat toimineet todella väärin. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ferrara EFTDstä. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Äh, vuosittain käymme läpi äh, perusoikeuksien tilanteen ja kritisoimme rikkomuksia, sellaisia ähm, arvoja kuin ihmisoikeuksia vapauksia ja syrjimättömyyttä vastaan. Näiden täytyisi siis olla kaikkien demokraattisten yhteiskuntien pohja. Myöskin tässä mietinnössä me käsittelemme tiettyjä tärkeitä teemoja ja luomme valoa tilanteeseen eri jäsenmaassa. Rasismi, xenofobia, vakavat väkivaltatapahtumat naisia, vähemmistöjä vastaan, ilmaisuvapauden rajoittaminen niin edespäin. Me puhumme korruptiosta, se on yhä äh, uhka uhka kansalaisten oikeuksien toteutumiselle ja julkisille palveluille. Parlamentti on vahvasti tukenut sitä, että meillä olisi per, eurooppalainen valvontamekanismi äh, perusoikeuksien rikkomuksien osalta Euroopan unionissa. Ja on hienoa, että nyt olemme kiinnittäneet enemmän huomiota köyhyyteen ja puutteeseen ja myöskin äh, kansallisiin minimi palkkatasoihin. Meidän pitäisi taata kaikille ihmisille sellainen minimipalkka, jolla voi ihmisarvoista elämää elää. Meidän täytyy myöskin äh, tukea työmarkkinoiden toimintaa ja äh, laadukkaita palveluita. Meidän täytyisi itse asiassa suosia perusoikeuksien toteutumista markkinoiden kustannuksella ja tukea kansalaisiamme on aivan selvää, että meillä on tietynlaista pahoinvointia. Ja meidän pitää tukea ihmisten osallistumista päätöksentekoon. Heidät pitäisi asettaa eurooppalaisen päätöksenteon keskiöön ja meidän pitää kiinnittää huomio eh, ihmisoikeuksiin, kansalaisoikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Kiitoksia. E Kiitoksia. Seuraavana edustaja Zailstra ENFstä. Hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä puhemies. Poliittinen väkivalta Saksassa ja Puolassa on johtanut siihen, että ENFn puheenjohtaja on pyytänyt meitä puhumaan vähemmän ja kuuntelemaan enemmän toisiamme. Siihen vastattiin vain naurulla tässä salissa. Väkivalta, joka kohdistuu poliitikkoihin, ei pelkästään ole fyysistä, vaan juridista ja hallinnollista poissulkemista, eikä se ö, ole tuntematonta tällekään parlamentillekin. Hyvin suuri määrä äänestäjiä häpäistään vain siitä syystä, että he muodostavat uhan tämänhetkiselle järjestelmälle, vaikka haluavat esimerkiksi purkaa Euroopan unionin. hyvin usein täytyy pohtia sitä, millä tavalla jätämme pois sulkematta muut. Meidän tulisi tällä tavalla kunnioittaa näitä perusoikeuksia, joita me niin väitämme kunnioittavamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Bruno Golnish, olkaa hyvä. Oui, pas de micro. Ah. Euh, oui, les droits fondamentaux. Kyllä, perusoikeudet ovat uhan alla Euroopassa, mutta ei lainkaan sillä tavalla kuin tämä mietintö kertoo. Kyseessä on valtava määrä lainsäädäntöä, esimerkiksi muistoon liittyen me näemme täällä esimerkiksi siinä, mitä edustaja Michel sanoi juuri äsken – Hän puhui aivan äh, legitiimistä demokraattisesta puolueesta, jonka jäsenet on valittu aivan demokraattisesti, mutta herra Michel ryhtyy tällaiseen äh, äh, mustamaalaamiseen ja syyttelyyn. Niin tässä viitataan myöskin homofobiaan, ja rinnastetaan tämä negationismiin. Ja meillä on satoja poliittisia vankeja, kuitenkin Saksassa Orsmalör, joka hiljattain vapautettiin 83-vuotiaana. Ursula Gressmek, joka on 80-vuotiaana vangittu mielipiteensä vuoksi. Mitä tekopyhyyttä tämä nyt onkaan? Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Swoboda, bardzo proszę Vážený... Kiitoksia. Seuraava puhuja. Celé té zprávy oceňuji zejména první část. Kiitos puhemies. Tästä mietinnöstä ensinnäkin haluaisin kiittää tästä ensimmäistä osasta, että puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta. Oikeastaan EU:ssa ei ole muuta kuin lainsäädäntöä. Sillä ei ole omaa poliisilaitosta tai armeijaa tai tulliviranomaiset. Tämän takia, kun korostetaan lakia ja arvoja, kuten oikeusvaltioperiaate, se on ratkaisevan tärkeää ajatellen koko EUta. Ikävä kyllä kuitenkin mietintö täysin ohittaa sopimattomuuden syrjinnän kristittyjä kohtaan. Tästä on kuitenkin tullut niin vakavaa että esimerkiksi Itävallassa on uusi instituutio, joka keskittyy tutkimaan tätä ilmiötä. Tämä on todellakin loogista. Meidän perusoikeusjärjestelmämme perustuu puhtaasti siihen, että kunnioitetaan yksilön arvoja eh, kristittyjen. Ilman näitä juuria koko järjestelmä voi heikentyä. Panie pośle Pawle, czy przyjmie pan zapytanie w trybie blue card od pani Marii? E, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Grappinilta? domnule președinte e, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, olen samaa mieltä teidän kanssanne. Te puhuitte Itävallasta. Toistan vielä, jos ette kuullut alkua. Olen samaa mieltä siitä, mitä totesitte. Me tarvitsemme tiedon siitä, että kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan EU:ssa. Te puhuitte Itävallasta ja sen takia haluaisin kysyä teiltä siitä, mitä mieltä olette siitä, että Itävalta kohtelee äitiä ja lapsia karusti silloin, kun he eivät ole Itävallan kansalaisia, vaikkakin osallistuvat talouteen? já jsem vážená paní kolegyně mluvil o něčem úplně jiném já jsem mluvil o Niin, oikeastaan puhuin ihan muusta asioista, kyllä. Puhuin kristittyjen syrjinnästä Euroopassa, Tietysti kaikenlaisesta syrjinnästä, joka on laitonta ja joka haittaa ihmisiä. Kaikki muukin syrjintä on minusta haitallista. Kiitoksia. Sofia Intfeldt, haluatko toisen kysymyksen? Excuse me. Haluaisin pyytää herra Svobodalta, hyväksyttekö vielä yhden kysymyksen? Uh- Kiitos, kuulin juuri teidän puhuvan militanteista ateisteista, ketä he mahtavat ollakaan, ja miten he tekevät kristittyjen elämästä Euroopassa mahdotonta. No, oli miten oli. Te sanoitte, että Euroopan unioni romahtaisi jos ei enää perustuisi kristityille juurilleen. Mutta eikö tämä juuri yhdistä meitä kaikkia? Valaistus ja äh, oikeusvaltion periaatteet, eivätkö ne ole yhteisömme perusteita? Totta kai kunnioitan teidän kristittyjä juurianne, mutta jos te ette kunnioita sitä, että toiset ovat ateisteja, niin miten yhteisömme onnistuu? E, e, Kiitoksia. Kyllä, minä kunnioitan kaikkien ihmisten vakaumusta ja haluaisin huomauttaa, että kunnioitus toista ihmistä kohtaan on hyvin tärkeää. Mutta jos ei tätä tulkita sitten kristillisen kunnioituksen puitteissa, niin tämä ei ole minusta hyvä. Kiitoksia selkeästä vastauksesta. Sitten edustaja Kosta. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hyvät kollegat, perusoikeudet ovat pysyviä ja sellaisia, jotka voidaan, joista voidaan vetää tuomioistuimeen kunkin kansalaisen osalta. Ne ovat perustavanlaatuisia eurooppalaisen oikeusvaltioperiaatteen, vallanjaon ja demokratian osalta. Vain osallistava yhteisö on humaani yhteisö. Euroopan unionissa kuitenkin usein poistetaan vähemmistöiltä oikeuksia, vaikka Roma vähemmistöä. Heitä syrjitään edelleenkin rasistisesti. Ja tämä on minusta julkea